Eh, Hyvät kollegat, meillä on erittäin paljon asiaa esityslistalla tänään. Jos kukaan ei vastusta esityslistaa, se hyväksytään. Pyytäisin huomaamaan, että tulkkaus on kaikilla kielillä paitsi kroatia, tanska, malta, latvia kieli. Koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen kirjallisen menettelyn mukaan 15.10.2018 koordinaattorit sopivat tekemänsä työtä englanniksi ainoastaan AFKO-lausunnon osalta, joka koskee vahvistet, sopimuksen täytäntöönpanoa vahvistetusta yhteistyöstä 2018-2112. Kirjallisen menettelyn mukaan 15.10.2018 koordinaattorit hyväksyivät kirjeluonnoksen valiokuntien puheenjohtajakokouksen Imko Live kiistasta, joka koskee ehdotusta asetukseksi terroristisen sisällön jakamiseen netissä 2018-0331. Esittelijöiden nimeämiset. Floyd Morais on nimetty esittelijäksi päätöslauselmaksi Intersex-asiassa lausunnos, lausuntonimitykset. Romeo Frans on nimetty esittelijäksi Kont mietinnön esittelijäksi vastuuvapaus vuodeksi 2017. Luenko minä nämä kaikki? Okay, and from this, yes. Does the committee endorse the... Voiko valiokunta hyväksyä nämä koordinaattoreiden suositukset? Komission delegoitu asetus 27.7.2018, jolla muutetaan asetusta 2016-1678 ja täydennetään EUn direktiiviä 2015-849 Euroopan ja par- parlamentin ja neuvoston teksti, jossa lisätään Pakistan liitteen liitteen kohtaan 1, ettei vastusteta delegoitua säädöstä 11815 18 2018 5006 18. syyskuuta 2018 neuvosto sanoi, ettei se aio vastustaa komission delegoitua asetusta. 90. 2018 parlamentti sai komission täytäntöönpanopäätösluonnoksen, joka koskee kansalaisuusohjelmaa ja hyväksyttävää työohjelmaa vuodelle 2019 ja liitettä. Komission täytäntöönpanopäätösluonnos, joka koskee oikeusohjelmaa ja työohjelmaa vuodelle 2019. Näiden asiakirjojen vastaanottaminen on välitetty Liben jäsenille Libe Dia uutislehtisessä 12.10.2018 ja sisäinen määräaika vastalauseen esittämiseksi on asetettu lokakuun 23. päivään. Tänään äänestys alkaa kello 9.40. Pyydän huolehtimaan siitä, että teillä on kaikilla sähköiset äänestyskortit mukana. Hyvät kollegat, jos Vastalauseita ei ole pöytäkirjoihin. Pöytäkirjat on hyväksytty. Ja nyt yhteiskokous oikeusasioiden valiokunnan kanssa haluaisin toivottaa tervetulleeksi juuri valiokunnan varapuheenjohtaja Laura Ferraran. Ja toivotan tervetulleeksi oikeusasioiden valiokunnan jäsenet yhteiskokouksen aiheen oikeusalan ohjelma. Toimimme säännön 55 nojalla – Odotan hedelmällistä yhteistyötä tästä tärkeässä aiheessa valiokuntien kesken. Arvoisa varapuheenjohtaja, teillä on puheenvuoro. Thank you, Chair. Good morning. Uh, kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia <clears throat> hyvät kollegat. Haluan ensinnäkin toivottaa uh, meille kaikille hedelmällistä yhteistyötä molempien valiokuntien puheenjohtajille siis. Thank you. Kiitos. Uh, now I uh, giving the floor. Nyt antaisin puheenvuorot yhteisesittelijöille, edustaja Vedenholzerille ja edustaja Hautalalle. Edustaja Weidenholzer, teillä on puheenvuoro. Naiset ensin. Okay, thank you. This shows the... Kiitoksia. Tämä osoittaa, kuinka erinomainen yhteistyöhenki yhteisesittelijöillä on. Niin, puheenjohtaja Liben ja juurivaliokuntien kollegat. Osa EUn perusarvoja oikeusalan ohjelmalla vahvistetaan oikeuksia ja oikeutta kehittämällä eurooppalaista oikeusaluetta. Tämä pohjautuu oikeusvaltioperiaatteeseen, vastavuoroisen tunnustamiseen ja vastavuoroiseen luottamukseen oikeusalan edustajien välillä rajat ylittävissä tapauksissa. Ohjelmassa on kolme päätavoitetta. Ensinnäkin siviili- ja rikosasioissa oikeusalan ohjelma helpottaa ja tukee oikeudellista yhteistyötä, mukaan lukien oikeusvaltioperiaatteen edistäminen kansallisissa järjestelmissä. Toiseksi otetaan huomioon, että pitäisi tukea oikeudellista koulutusta, jotta voidaan edistää yhteistä oikeudellista kulttuuria, joka pohjautuu oikeusvaltioperiaatteeseen. Ja kolmanneksi Ehkä kaikkein edistyksellisintä ohjelmassa on se, että näin kaikki saavat oikeutta ja voidaan hakea oikaisuja aikaisempiin päätöksiin. Näin voidaan parantaa lainsäädännön tehokkuutta. Tarvitaan enemmän yhteistyötä kansainvälisellä tasolla ja luottamuksen vahvistaminen onnistuu, kun sijoitetaan luottamuksen rakentamiseen Vaikka tavoitteet ovat ajankohtaisia, ohjelmaa pitää vielä selventää, eli kenelle oikeus kuuluu ja kuka on oikeutettu oikaisutoimiin. Mukaan on otettu kolmannet maat, EFTA-jäsenmaat, maat, jotka ovat mukana naapuruspolitiikassa ja muita maita. Mutta meidän täytyy keskittyä siihen, että ohjelma on tosiasiallisesti tehokas – ja että se tavoittaa tavoitteensa, koska monia, monilla oikeudellisilla kysymyksillä on paljon laajemmat vaikutukset kuin kuvittelemme. Sitten on myöskin oikeudet ja arvot ohjelma. Ja tässä yhdistetään kaksi olemassa olevaa ohjelmaa, eli oikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuusohjelma ja sitten kansalaisten Eurooppa-ohjelma. Täytyy korostaa, että on ehkä monia asioita harmaalla alueella näissä ohjelmissa ja niitä tulee selventää. Budjettimäärärahat oikeusalan ohjelman ja arvo-ohjelman osalta on asia, johon tulee puuttua. Arvo-ohjelmalla on kaksi kertaa suurempi budjetti kuin oikeusalan ohjelmalla. Ilmeisesti Valero ehdottaa, että sitä korotettaisiin vielä entisestään. Ja se on ehkä ihan hyvä ajatus. Täytyy katsoa, millaisia tarpeita tässä oikeusalan ohjelmassa on. Sitten täytyy katsoa ehdotuksen teknistä rakennetta. Pitää katsoa, voisiko asetukseen liittyä ottaa liitteitä ja sisältää ne tähän ehdotukseen, koska ei ole mitään syytä laittaa osa tekstistä liitteeseen. Sitten vakavat rikokset, jotka ovat luonteeltaan rajat ylittäviä. Meidän pitää erityisesti keskittyä ihmisoikeuksiin, ihmiskauppaan, kyberrikollisuuteen ja yritysrikollisuuteen. Tarvitaan erityistaitoja, kun tutkitaan näitä rikoksia, eli oikeusalan ohjelmasta pitää tässäkin mielessä tehdä tehokas. Ja erityisesti haluan korostaa, että ihmiskauppa on globaali rikos, Euroopan naapurialueilla ja myöskin EU:ssa. Ja siihen pitää kiinnittää erityishuomiota ja myöntää erityisresursseja. Ja sitten ihan pari kohtaa vielä. Jotta oikeus olisi kunnolla saatavilla, niin tarvitaan enemmän avoimuutta, joten täytyy miettiä, miten voidaan lisätä läpinäkyvyyttä, jotta ne, jotka kuuluvat ohjelman piiriin, voivat toimia vapaasti ilman mitään hallituksen painostusta. Ja oikeusalan ohjelmassa täytyy varmistaa, että oikeuden saatavuuden rahoitus on puolueetonta, niin kuin kuuluu ollakin demokraattisessa yhteiskunnassa. Bryssel 1 asetuksen jälkeen on selkeät ohjeet uhreille ja menettelyiden kannalta uhrit saavat nyt paremmin oikeutta, mutta vaikka kantajan kotipaikallaan merkitystä usein ei kuitenkaan pystytä korjaamaan näitä tilanteita niiden osalta, jotka sitä eniten kaipaisivat. Eli meidän täytyy olla tehokkaampia, kun annetaan rahoitustukea, jotta vakavien rajat ylittävien rikosten uhrit saavat oikeutta, ja oikeusalan ohjelma on tässä nimenomaan oikea väline. Eli se, että olisi enemmän joustavuutta rahastossa on tervetullut. Ja lopuksi, tässä nyt oli vain pari esimerkkiä aiheista, joita tulisi käsitellä. Haluaisin tässä keskustelussa miettiä, miten meidän pitäisi muuttaa oikeusalan ohjelmaehdotusta yhdessä kollegani Vaiden Altsarin kanssa kansalaisvapauksien valiokunnasta. Kiitos. Thank you very much. Eh. Kiitos oikein paljon. Edustaja Hautala. Edustaja Vaiden Altsar, teillä on puheenvuoro. Yeah. Um, I that... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Mielestäni tämä kysymys on erittäin tärkeä, koska luottamuksen rakentaminen kansalaisten keskuudessa on meidän ydintavoitteemme, tai sen pitäisi olla. Ja luottamus oikeusjärjestelmään on yksi tärkeimmistä, välttämättömimmistä ää, asioista. Sen puolesta meidän täytyy toimia sen puolesta, eivätkä asiat ole vielä mallillaan. Tämä ohjelma on siis tärkeä ja yhteisesittelijä jo tässä alleviivasi sitä, mitkä tässä kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä ovat. On tärkeää myös, että tänne tulisi selkeä viittaus uuteen oikeuksia koskevaan rahoitusohjelmaan. Ja parlamenttihan vasta ihan vähän aikaa sitten alkoi keskustella tästä asiasta ja valitsi myös tehoavuuden kriteeriksi Me olemme sitä mieltä, että on todellakin tarpeen se, että rahastosta tuetaan erilaisten toimijoiden toimia, kuten kansalaisjärjestöjä, julkishallintoa, oikeudellista verkostoa, yliopistoja. Tällaista ei ole vielä tapahtunut tällä tavalla ja siksi olen erittäin iloinen siitä, että tällainen aloite on nyt olemassa. Avoimuus on toki tärkeää, se on tehtävä selväksi. Mielestäni meidän tulisi myös keskustella määrärahoista, talousarviomäärärahoista. Rahoitus on niin tärkeää nimittäin. Ja olisi vähän ongelmallista, jos rahaa olisikin vähemmän saatavilla tähän ohjelmaan. Odottelen hyvää yhteistyötä kollegan kanssa. Ja sekin olisi hyvä tulos, jos saisimme tämän asian päätökseen tämän parlamenttikauden loppuun mennessä. Olen melko varma siitä, että tämä onnistuu. Esittelijä ja minä kyllä olemme tehokkaita. Pidämme tätä tärkeänä asiana. Kiitos. Okay, thank you very much, Mr. Kiitos oikein paljon, edustaja Weidenholzer. Komissio on täällä esittelemässä tätä ohjelmaa meille. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thanks a lot and good morning to... Kiitos paljon ja hyvää huomenta kaikille. Yritän selittää ihan lyhyesti, miten komissio on käsitellyt tätä uutta ehdotusta – ja kerro vähän niistä askeleista, joihin on lähdetty viime kuukausien aikana. Ensin kertoisin budjetista vuoden 2020 jälkeen. Tämä on hyvin tärkeää, jos ajatellaan tämän päivän ohjelmaa myös. Komissio on ponnistellut, jotta todella saataisiin prioriteetit näkymään budjetissa paremmin niin, että keskitytään harvempaan politiikan alaan. Men myös siksi, että budjetti saataisiin joustavammaksi ja että sen rakenne olisi ymmärrettävämpi. Monimuotoisessa rahoituskehyksessä vuoden 2020 jälkeen on hyvin tärkeä uusi mekanismi, jolla suojellaan unionin taloudellisia etuja. Tämä on käyttö tärkeää kaikissa ohjelmissa – erityislinkit tässä on tietenkin oikeusalan ohjelmaan, josta tänään keskustelemme. Lisäksi on tärkeää keskittyä siihen, että saadaan EUn lisäarvoa. Tämä on hyvin tärkeää näiden ohjelmien osalta. Ja kuten esittelijät mainitsivatkin, se, että byrokratiaa puretaan on eduksi käyttäjille. EUn budjettin uusi rakenne näkyy tästä kuvasta – 57 otsaketta harvempia ohjelmia. 58, aikaisemmin nyt 37 ja 17 klusteri, klusteria, ihmiset, sosiaalinen kohesio ja arvot tässä yhteydessä. Seuraavassa kuvassa näette tämän tärkeän asian, että ensimmäistä kertaa keskitytään arvoihin – Työstämme tietenkin näitä kysymyksiä nytkin, mutta tämä on tärkeä seikka komission mielestä, että todella keskitytään EUn arvoihin. poliittisissa klustereissa, mutta myöskin tämän oikeuksien ja arvojen ohjelman kautta. Kaksi eri rahoitusohjelmaa, oikeuksien ja arvojen ohjelma ja oikeusalan ohjelma. Jos katsotaan näiden varojen jakoa, Kuten mainittiin, oikeusalan ohjelma noin 300 miljoonaa euroa tuolla kaudella ja oikeuksien ja arvojen ohjelma 642 miljoonaa. Tämä heijastelee sitä analyysiä, joka on tehty ennakkoarvioiden yhteydessä. Ja olemme tietenkin kuulleet myös rojuritasolta palautetta. Jos katsotaan sitä, miten ohjelmia on rakennettu. Olemme tehneet väliarvion nykyohjelmissa ja arviosta nähdään, että nykytavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia. Ja että meidän on edelleen pyrittävä niihin tavoitteisiin, jotka meillä on jo nykyään. EUn lisäarvo on keskeisen tärkeä aihe myös väliarvioinnissa – Tarvitaan lisää tukea suuntaa hakijoille ja parempaa valvontaa. Ja tämän otamme huomioon uudessa ehdotuksessa. Lisäksi on toteutettu julkinen kuuleminen. Ja kuuleminen todella tuki komission päätöstä keskittyä arvoihin. Laaja tuki on annettu sille, että demokraattinen osallistuminen kansalaisyhteiskuntaan – oikeusvaltion periaatteet, Euroopan arvot ovat tärkeitä. Tämä kuultiin, kun kuultiin kansalaisia. Lisäksi on pohdittava ohjelmien lisäarvoa EUn tasolla. Eli oikeuksien ja arvojen ohjelmaa ja oikeusalan ohjelmaa pidettiin EUn tasolla hyvin tärkeänä. Vaikutusten arvioinnista – Komissio on toteuttanut vaikutusten arvioinnin ja siitä nähdään, että periaatteet, oikeudet ja arvot, joihin pyritään syrjimättömyys, tasavertaisuus ja niin edelleen, ovat edelleen haasteita EU:ssa. Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä näissä ohjelmissa. Ja on nähtävä, että tarvitaan lisää synergiaa eri ohjelmien kesken, ja tähän komissio pyrkii uusien ohjelmien kautta. Ja sitten yksityiskohtaisemmin oikeusalan ohjelmasta. Se, mitä vaikutusten arvioinnista ja käteen meillä on se, että tarvitsemme jatkuvuutta nykyohjelmasta, koska tavoitteisiin ei ole vielä päästy. Joten komission ehdotus ei ole mikään vallankumouksellinen ehdotus, mutta siinä pyritään keskittymään jatkuvuuteen suhteessa nykytoimiin. Ja todella tukeudutaan kolmen periaatteen varaan. Yhteistyö siviili- ja rikosoikeudellisissa kysymyksissä ja oikeusvaltion periaatteen edistäminen. Tukea ja edistää oikeusalan koulutusta ja lisätä tietoisuutta EU-lainsäädännöstä ja sitten helpottaa oikeuden pääsyä ja huolehtia tehokkaista oikeussuojakeinoista edistäen tehokkaita siviili- ja rikosoikeudellisia menettelyitä ja tukea rikosten uhreja. Näette, että oikeusvaltion periaate on keskeisenä esillä tässä ohjelmassa – se on todella keskeinen kysymys myös komissiolle uudessa oikeusalan ohjelmassa. Minkälaisia toimia sitten rahoitetaan? Tietoisuuden lisääminen, koulutus, vastavuoroinen oppiminen vaihtojen kautta. Tärkeää IT-välineiden kehittely. Tietenkin halutaan synergiaohjelmien kesken digitaalisen Euroopan ohjelman kanssa esimerkiksi. Lisäksi se, että kehitellään – valmiuksia EUn tason verkostoissa, jotka tekevät työtä tällä saralla. Nämä ovat joitain esimerkkejä. Tämän tyyppiset toimet ovat nyt liitteessä. Ja nyt on ajateltu komissiossa, että niiden pitäisi olla näkyvämpiä siellä liitteessä. Ja haluaisin painottaa sitä, että liitteen arvo on sinänsä sama kuin tekstin. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja sanoa, että tapa, jolla rahoitamme näitä toimia, on hyvin avoin. Ei jaettua valintaa, vaan komissio hoitaa nämä asiat, eikä jäsenvaltioiden puolelta ole toimia tässä, joten se on tärkeä kysymys. Esittelijä ottikin tämän kysymyksen esiin, että komissio, joka hallinnoi ohjelmaa täysin varainhoitoasetuksen mukaan, näin on. Ja sitten riippumaton arviointi komitea, joten tässä ei sinänsä tule sekaannusta, joka syntyisi jäsenvaltioiden toimen puolelta. Tässä nähdään joitain toimia, joita rahoitamme tällä hetkellä. ECRIS, EUn oikeusalan portaali, ohjelma, jolla koulutetaan tuomareita. Ja niin edelleen. Ja mikä nyt sitten on uutta? Me olemme komissiossa pyrkimässä joustavampien ohjelmien suuntaan, jossa säännöt ovat yksinkertaisemmat. Uusi varainhoitoasetus mahdollistaa tämän. Toivomme, että ohjelma näin on paremmin kaikkien saatavilla. Mitä arvoihin ja oikeuksiin tulee, haluamme kehitellä kansallisen tason yhteispisteiden verkostoa. Se on uutta tässä ohjelmassa. Toivomme näin, että ohjelma onnistuu vielä paremmin, koska saadaan tällaisia yhteyspisteitä, jotka ovat lähempänä sidosryhmiä ja mahdollisia tuen saajia. Tämä on siis tärkeä seikka. Ja lopuksi sitten synergiat. Mainitsin jo digitaalisen Euroopan ohjelman. Se on hyvin tärkeä, erittäin keskeinen ohjelma, koska meidän on huolehdittava siitä, että saadaan osa varoista oikeusjärjestelmän käyttöön. Ja se on hyvin tärkeää, jotta voidaan oikeusjärjestelmän digitalisointia tukea. Tietenkin rakennerahastot myös voivat tukea oikeusalalla kansallisella tasolla. Ja tässä nähdään myös sisämarkkinaohjelma – yritysalan ja sopimusalan lainsäädäntö ja rahanpesun vastainen työ. Komissiossa on siis pyritty siihen, että todella saadaan synergiaa eri rahoituslähteiden kesken ja niin, ettei oikeusalan ohjelma saa rahoitusta ainoastaan siitä, vaan myös muista lähteistä. Kiitos oikein paljon. Thank you for... Kiitos hienosta esityksestä. Nyt keskusteluun. Pyytäisin muistamaan, että meillä ei ole paljon aikaa. Kaksi minuuttia ainoastaan per puhuja. Edustaja Ademov on esittelijä monissa valiokunnissa. Kiitoksia. Puhun kahden varjoesittelijämme nimissä. Didien ja Radefin nimissä. He pitävät hyvinä komission ponnisteluita tehdä oikeusalan ohjelmasta yksinkertaisempi, mutta se ei kuitenkaan saa tapahtua selkeän kielenkäytön kustannuksella. Ja siksi varjoesittelijät haluavat enemmän selkeyttä ja kytköksiä erityistavoitteiden, päätavoitteiden ja päätoimien välillä, ja niitä pitäisi rahoittaa tämän ohjelman puitteissa. He myöskin haluaisivat tietää, miksi on erillinen liite erityistoimista. Miksei tätä laiteta suoraan varsinaiseen tekstiin? Ja kohdassa kolme on tärkeää mainita oikeusvaltioperiaate, mutta myöskin oikeuslaitoksen riippumattomuus. Tämähän on kirjattu alkuosaan, mutta ei kuitenkaan varsinaiseen tekstiin. Sitten oikeudellisen koulutuksen verkosto. Tässä ilmeisesti on jonkinlainen muutos. Eli enää ei ole olemassa pakkoa, kun ajatellaan rahoituksen myöntämistä. Me haluaisimme tietää, miksi tällainen muutos on tehty ja miksi tämä, tästä pakollisesta säännöstä ei ole pidetty kiinni päätavoitteemmehan on tarjota mahdollisimman hyvää palvelua EUn kansalaisille. Ja myöskin on ehdotettu, että perustettaisiin yhteyspisteverkosto, joka on jo olemassa kansalaisten Eurooppa-ohjelman puitteissa. Eli miksi nyt tarvitaan uusi verkosto? Se pitäisi taas rahoittaa. Eli tässä nyt pari kysymystä, joita varjoesittelijällä oli. Haluaisimme kuulla komissiolta näihin vastauksia. Kiitos. Kiitos paljon, edustaja Kaufmann. Ja, recht äh, Kiitoksia. Minäkin puhun ihan lyhykäisesti. Komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen oikeusalan ohjelmasta. Mehän haluamme edelleen kehittää eurooppalaista oikeuden aluetta, vastavuoroista tunnustamista ja haluamme vahvistaa vastavuoroista luottamista. Haluaisin kiittää komissiota tästä esityksestä. Ja kuten esittely totesivat, niin uskon, että me kaikki haluamme, että oikeusalan ohjelma parannetaan mahdollisimman nopeasti ja sen jälkeen sitä tulisi panna sitten tehokkaasti täytäntöön. Tässä on puhuttu tavoitteista ja toimista täytäntöönpano ohjeista. Ja komissio puuttuu jo siitä, että tämä on väliraportti oikeusalan ohjelmasta. Sellainen on laadittu tämän vuoden kesäkuussa. Ja olisi tosiaan tärkeää, että tämän raportin tulokset otetaan huomioon tämän uuden ohjelman laatimisessa. Jos 70 prosenttia näistä edunsaajista sanovat, että byrokraattiset kustannukset ovat korkeat, niin silloin meidän täytyy todellakin pyrkiä yksinkertaistamiseen ja tätä asiaa nimenomaan meidän täytyy tarkastella erikseen. Kiitos. Okay, thank you, Mr. Aguilera. Selvä, kiitos. Edustaja Aguilera. Room for maneuver for a short... Varmaan tässä on tila lyhyelle kommentille, enkä halua nyt pidättäytyä esittämästä kommentteja, joka liittyy oikeudelliseen koulutukseen ja oikeusohjelmaan. On erittäin tärkeää korostaa niitä periaatteita, jotka ovat vastavuoroisen luottamuksen taustalla. Nehän ovat koko oikeus- ja vapauspilarin perustana. Näitä asioita on tavallaan ylenkatsottu viiden viime vuoden aikana. Tämä on paitsi paradoksi, myös ristiriita. Siis Lissabonin sopimuksessahan on myös tämä turvallisuuden, vapauden ja oikeuksien alue mukana. Oikeuskäytäntö osoittaa, tuomioistuimen oikeuskäytäntö osoittaa, että jäsenvaltioiden tuomarit epäävät, kiistävät oikeudellisen yhteistyön rikosasioissa. Perusfakta nyt on se, että tuomi, tuomarit sallivat itsensä arvioida oikeuslaito, oike, oikeusvaltion ja oikeuslaitoksen toimintaa muissa jäsenvaltioissa, mutta eihän tämä ole mitään vastavuoroista luottamusta. Päinvastoin idea oli se, että edistetään luottamusta, että tuomarit lähtökohtaisesti otaksuvat, että kussakin muussa jäsenvaltiossa – kunnioitetaan ö, oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja että jos jotain ongelmia on, niin ö, silloin otetaan, ö, kiinnitetään huomiota oikeuskäytäntöön ja pyritään tarvittaviin oikeussuojakeinoihin, mutta se jäsenvaltio, joka, jonka pitäisi lähteä yhteistyöhön, niin se arvioi toisen jäsenvaltion oikeuslaitoksen, jotta se voisi torjua tämän yhteistyön. Siinähän torjutaan koko oikeuksien, vapauksien ja tämä koko alue kyseenalaistetaan. Mielestäni tätä asiaa tulisi korostaa. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitos, kiitos oikein paljon. Ennen kuin annan puheenvuoron Ai niin, edustaja Skripak. Kaksi minuuttia pyydän. Yeah, I'm speaking on behalf of Mr. Jurek. Puhun Jurekin nimessä varjoesittelijänä. Ottaen huomioon komission perustelut, Jurekilla on samat huolenaiheet uudesta oikeusalan ohjelmasta kun oli oikeuksien ja arvojen ohjelman osalta – Mietintöluonnos on valiokunnassa jo esitelty Valeron toimesta ja siellä on EPPn onnin ehdotuksia, että pitäisi tukea enemmän paikallisia kansalaisjärjestöjä, jotka edistävät oikeusvaltion periaatteita ja EUn arvoja. Ja tässä siteeraan, että joissain jäsenvaltioissa on yhä, enemmän, yhä vähemmän tilaa kansalaisjärjestöille toimia. Tällaista tekstiä ei voida hyväksyä. Näin pyritään käyttämään EU-varoja ja toimia tiettyjä valtioita vastaan, ja se voi vain luoda lisää jakolinjoja Euroopan unioniin. Arvot, jotka ovat Euroopan unionin perustamissopimuksen kakkosartiklassa – estävät sen, että tietty työpoliittinen suunta voi tulkita asioita paremmin kuin toiset. On ajateltava koko EUn lähestymistapaa. Se, että joku kanta on suosittu, ei aina tarkoita sitä, että se on oikein. Uudet ehdotukset oikeusalan ohjelman osalta eivät saisi legitimoida sitä, että lähdetään vaikuttamaan vaikuttamaan julkiseen mielipiteeseen EU-ssa, erityisesti yksittäisissä jäsenvaltioissa. EU pitäisi hyvin tarkkaan käyttää yhteiset budjettivaransa. Kiitos. Kiitos paljon. Ennen kuin annan loppupuheenvuoron komissiolle, annan puheenvuoron yhteispuheenjohtajalle. Eh, eh, Kiitoksia. Monta kertaa olemme todelleet, että jäsenvaltioiden välillä ei ole riittävästi luottamusta, kun ajatellaan oikeudellista yhteistyötä. Ja se on rajoittanut monta kertaa toimia, joihin on ryhdytty rikollisuuden torjumisessa. Eli meidän täytyy vielä kerran korostaa, että yhteistyö on keskeistä, kun ajatellaan tätä alaa. Ja siinä on oltava vastavuoroista luottamusta – Tätä vastavuoroisen periaatetta ei voida kyseenalaistaa aina, kun mietitään erityisistä yhteistyövälineistä. Jotta voitaisiin kunnolla soveltaa näitä periaatteita ja vastavuoroista tunnustamista jo myöskin jo neuvotteluvaiheessa, niin meidän täytyy hyväksyä eurooppalaisia säädöksiä, joiden avulla voidaan taata – se, että pystymme tehokkaasti torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja että jäsenvaltiot tekevät tehokkaasti yhteistyötä. Ja nyt kääntyisin Euroopan komission puoleen ja yksi kysymys heille. Voisitteko vähän yksityiskohtaisemmin kertoa, mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta voidaan taata tämän tyyppinen luottamus ja se, että tehdään konkreettisesti yhteistyötä ja että vahvistetaan vastavuoroista luottamusta. Kiitos oikein paljon. Ja nyt antaisin komissiolle kaksi minuuttia. Thank you and thanks a lot. Kiitos. Kiitos paljon tästä palautteesta. Ymmärrämme, että on yhteistyön mahdollisuuksia tässä, että on tukea tälle ohjelmalle. Se on meille myönteinen lähtökohta. Olemme toki valmiita yhteistyöhön tässä mielessä parlamentin kanssa. Kuten näytin tässä alustuksessa, niin ohjelma perustuu todella vankasti vankkojen analyysien ja vaikutusten arviointien varaan. Tämä on meidän työmme pohja – ei tässä mitään poliittisia arvoja sinänsä ole luot uutena, vaan tämä liittyy konkreettisiin tutkimuksiin. Vastavuoroinen luottamus, riippumaton oikeuslaitos, nämä ovat tärkeitä asioita ja komissio on totta kai valmis parantamaan tekstiä, jos on tarpeen. Artiklassa kolme puhutaan kansallisen oikeuden tehokkuudesta – Komission mielestä tässä on tehokkuus, riippumattomuus ja laatu tärkeitä. Ehkä tämä voitaisiin sanoa vielä selkeämmin. Vastavuoron ja luottamus kuitenkin on keskeisin periaate tässä ohjelmassa. Ja jotkut toimista, joita e- osoitin teille, näyttävät, miten ohjelman kautta voidaan edistää vastavuoroista luottamusta. Sitä kautta, että vahvistetaan merkostojen kautta jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä – ohjelma aivan varmasti on tärkeä väline tässä mielessä. Nykyohjelmassa tätä työtä tehdään, mutta sitä on suunnitteilla siis myös tulevaan ohjelmaan. Alustuksessani voin myös koulutus tämän verkoston tehtävästä merkityksestä. Se on hyvin tärkeä komission mielestä. Se, että Shall nykyasetuksessa ei noudata varainhoitoasetuksen tekstiä, eli tässä ei ole mitään epävarmuutta, vaan rahoitusta siellä on. Ja EUTN saa tätä rahastoa. Ja sitten verkostoista vielä. Tiedämme, että Creative Europe, Luovan Euroopan ohjelma on olemassa, mutta kun analyysiä tehtiin, Yksi ongelmista oli se, että sitä ei saatu jaettua riittävästi, eli tämä voisi olla hyvä tuki tällekin ohjelmalle. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt päätämme yhteiskeskustelun oikeusasioiden valiokunnan kanssa. Kiitos oikein paljon loistamasta yhteistyöstä yhteispuheenjohtajalle. Nyt siirrytään kohti 5, 6 ja 7, hyvät kollegat. Nämä kolme kohtaa liittyy kolmeen konsultointipyyntöön, jota olemme saaneet kesän aikana neuvostolta. Primin päätökseen liittyen 2008-615 Pyydän hiljaisuutta, hyvät kollegat. Perustuin niin kutsut tuihin Prymin päätöksiin 2008 615 ja 2008 616. Neuvosto aikoo hyväksyä kolme täytäntöpanopäätöstä liittyen automaattiseen tiedonvaihtoon, joka liittyy sormenjälkitietojen vaihtoa Irlannin ja Kroatian kanssa – ja DNA-tietojen vaihtoa Irlannin kanssa. Live-koordinaattorit niin päättivät, että nämä kolme ehdotusta käsitellään yksinkertaisen menettelyn kautta noudattaen parlamentin työjärjestyksen sääntöä 50.1. Esittelijä kolmen lausunnon osalta on Branislav Skripek. Nämä mietintöluonnokset on jaettu kokouksen alla. Edustaja Skripek, Teillä on lyhyttä puheenvuoroa varten puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenvuorosta. EUn turvallisuus on asia, joka koskee kaikkia kansalaisia, joka ikistä henkilöä, joka asuu EU:ssa tai vierailee alueella. Ja <clears throat> tiedotusvälineissä puhutaan jopa ähm, salaliitoista turvallisuuttamme vastaan ja puhuvat Puhutaan myös erilaisista hyökkäyksistä, joita mantereellamme on tapahtunut. Ja jos meidän johonkin täytyy tässä parlamentissa keskittyä, tässä valiokunnassa, niin siihen, että yritämme estää niitä, jotka yrittävät estää meidän elämäntapaamme. Prymmin päätös oli alun perin useiden maiden sopimus. He päättivät tehdä yhteistyötä, torjua terrorismia ja rajat ylittävää tiedon vaihto uusien teknologioiden ansiosta auttaa meitä arvioimaan riskejä ja tämän tiedon automaattinen vaihto lainvalvontaviranomaisten kesken mahdollistaa sen, että me voimme paljastaa niitä riskejä, joille altistumme. Minä eh, esittelen teille <clears throat> näitä mietintöjä ja niissä on myös hyviä uutisia. Mehän olemme testanneet tätä automaattisen tiedonvaihdon järjestelmäämme ja olemme todenneet, että se, on, se toimii oikein hyvin, erityisesti kun puhutaan sormen jälkitiedosta ja DNA-tiedosta. Haluan onnitella Irlantia tästä menestyksestä. Me tuemme neuvoston päätöstä siitä, että Irlanti ja Kroatia voivat käyttää tätä järjestelmää ja voivat osallistua Prymin järjestelmään. Kiitos paljon. Retina on varjoesittelijä, sanoin Penovaa. Tetina, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Very shortly, thank you for... Ihan lyhyesti. Kiitoksia puheenvuorosta, puheenjohtaja. Kaikki nämä kolme mietintöä ovat hyvin teknisiä, mutta kuitenkin tärkeitä. Nämä kyseiset maat, eli siis Irlanti ja Kroatia, ovat täyttäneet kaikki ehdot, joten ehdottaisin, että viedään asia täysistuntoon ja hyväksytään neuvoston päätösluonnos. Kiitos. Tom. Yeah, uh, Mrs. Niin. Edustaja Hasmanova on pitänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Madame la Présidente, on de... Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Alderyhmän puolesta voin sanoa, että me tuemme neuvoston päätöstä, joka koskee näitä sormenjälki- ja DNA-tietoja ja Irlantia ja Kroatiaa. Tämä on askel kohti suurempaa synergiaa, kun vaihdetaan tietoja Euroopan unionissa. Haluan kuitenkin korostaa sitä, että tiedon vaihto ja yhteistyö ovat aivan yhtä tärkeä asia kuin näiden tietojen kerääminen. Ja kaikki toimet, joilla voidaan parantaa tätä yhteistyötä, niin niitä on syytä tukea. Tietenkin on tärkeää, että kunnioitetaan myös yksityiselämää ja tietosuojaa. Kiitos. Tämän lyhyen keskustelun jälkeen ehdottaisin, että tätäntöpanoa päätösluonnokset hyväksytään ilman tarkistuksia säännön 50.1 mukaan. Onko vastalauseita? Koska vastalauseita ei ole, nämä Ehdotukset on hyväksytty. Täysistuntoäänestys lokakuun kakkosistunnossa. Ja nyt siirrytään äänestyksiin. I would like to ask you... Yes, point of order. Järjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Sí, eh, muchísimas gracias. Kiitoksia. Valmistelijana Haluaisin pyytää, että äänestystä lykätään, koska päämietintö, sitäkin on lykätty 22. marraskuuta asti, eli näin ollen pyytäisin, että lykkäämme näistä äänestystä. Okei, okay, äh, yes. Selvä. Pyysitte, että lykättäisiin äänestystä ensi viikkoon. Sopiiko valiokunnalle? We will vote for that. Yeah, committee agree. hyväksyy tämän. Kiitos. Okay, wonderful. Then now we have a very short vote. Nyt siis ly- hyvin lyhyt äänestys. äänestyskortit valmiina. Euroopan aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto. Esittelijä tai valmistelija on Saraja Post. Tarkistus 7 ja 51 ovat identtisiä. Äänestys alkaa.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 Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50, 57. 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 ja 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Tarkistus 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. tässä on viitteet 35 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36. 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Johdetaan kappale 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 3. Johdantosan kappale 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48. Puol- äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ja nyt tekstistä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Kiitos. että saimme näin hyvin äänestyksen hoidettua nyt. No, this is done. Mm-hmm. Yep. This is postponed, sorry. Yep. So we could make a 10 minutes break. Okay. Now uh, we have a 10 Nyt pidetään 10 minuutin tauko. 10 minutes. 10 minuuttia. 10 minuutin tauko. We will start 10, 20, 10, 20, 10, 15. 15, yes. 10, 15. We will start early. <laughs> Jatkamme kello 10.15. This vote is postponed. Yeah, I would like to recall that the... Ja haluaisin vielä muistuttaa, että seuraava äänestys joka koskee unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua. Tämä äänestys on lykätty seuraavaan valiokunnan kokoukseen.